Um, dear colleagues. Hyvät kollegat, hyvää iltaa. Minulle on suuri ilo saada avata tämä yhteinen ekon ja budjettivaliokuntien kokous. Kuten tiedätte, teemme yhteistyötä monissa lainsäädäntöpaketeissa ja oli hyvä idea valiokuntien puheenjohtajakokoukselta kokoukselta juuri tehdä näin. Meillä on jo paljon kokemusta yhteistyöstään. Teimme sitä strategisten investointien rahaston kohdalla ja muissakin asioissa. Olemme saaneet positiivisia tuloksia aikaiseksi, joten on hienoa saada tässä yhdessä toisen puheenjohtajan kanssa johtaa tätä kokousta. pyytäisin, että voisimme hyväksyä esityslistan ja voisimme samalla hyväksyä kokouspöytäkirjan kokouksesta 23. marraskuuta 2017. Onko siihen vastalauseita? Ei ilmeisesti. Puheenjohtajan ilmoituksia ei ole, joten voisimme voisin antaa puheenvuoron toiselle puheenjohtajalle, budjettivaliokunnan puheenjohtajalle. Niin, tässä on kyse Ekon ja budjettivaliokuntien yhteistyöstä, josta meillä on hyviä muistoja. Ja nyt voimme antaa puheenvuoron komission sen Kataiselle, joka esittelee meille tämän hankkeen, jossa lähdetään liikkeelle strategisten investointien rahaston kokemuksista. Ja nyt on Invest EU-ohjelma. Olkaa hyvä. Ladies and gentlemen, honorable chairs. Herra puheenjohtaja, oikein paljon kiitoksia kutsusta tähän kokoukseen. Ilo olla täällä uudemman kerran. Oikeastaan sama väki kuin silloin, kun esiristä keskusteltiin, mutta hyvä merkki sinänsä. Meidän tehtävänä me ei ole vastuuhenkilöitä valita, mutta ainakin olisi asiantuntemusta tarjolla, kun keskustelemme Invest EUsta kun vuonna 2014 lopussa viestikapulon vastaan, niin 15 prosentilla investointihalukkuus oli laskenut kriisin myötä ja Euroopan investointiohjelma oli vastaus tähän tilanteeseen. Ja minä kuuluin niiden joukoon, jotka taistelivat juuri Esirin puolesta, niin siitäpä syystä haluankin siinä ominaisuudessa kiittää teitä tekemästänne hyvästä työstä. Kaikki ovat kartalla, tiedätte mikä on tilanne, mutta saaneen eh, ottaa esille muutamia hienoja saavutuksia. Esirin myötä yli 640 000 pk-yritystä on nauttinut eh, rahoituksesta ja lähes 15 miljoonaa kotitaloutta ovat saaneet käyttöönsä hyvin nopeat internetyhteydet ja 30 000 megawatin yhteyksiä ja verkkoja rakennetaan, joista 95 prosenttia perustuu uusiutuviin energialähteisiin ja 17 miljoonaa ihmistä pystyy hyödyntämään uudenlaisia vedenpuhdistusjärjestelmiä. Tämä on osoitus siitä, että järjestelmät ovat toimineet uudistusten myötä olemme saaneet tuloksia aikaiseksi, rakenneuudistuksia on toteutettu jäsenvaltion tasolla ja tilanne on parantunut ja nyt taloustilannekin on aikaisempaa suosi, suosiollisempi, mutta tämä ei riitä aliinvestointi- ja investointivajan korjaamiseksi, varsinkin kiertotalous, digitalisaatio, sosiaaliinfrastruktuurin ja sosiaalisten taitojen saralla. Ja tämä ei riitä tulevia haasteita silmällä pitäen. Ja tästäpä syystä komissio onkin esittänyt uutta yhtenäistä monitahoista investointijärjestelmää Invest EUta. Me lähdemme liikkeelle esirin hyvistä tuloksista ja Invest EUn avulla saadaan julkista ja yksityistä rahaa ja unionin budjetistakin rahaa 38 miljardia, jolla voidaan juuri investoinneista kiinnostuneita ja niiden määrää äh, lisätä, koska meillä on käytettävissä eräänlainen turvaverkkojärjestelmä. Invest EU ei ole mikään uusi ESIR-versio kolmestakin syystä. Invest EU on hyvin paljon yksinkertaisempi järjestelmä nykyjärjestelmään verrattuna. Siinä otetaan huomioon kaikki tukitoimenpiteet, jotka löytyvät 13 keskusohjatusta järjestelmästä. Eli kaikki on yhden katon alla. Ja meillä on myöskin yksi ainokainen neuvontapalvelu 13 sijaan. Eli yksi brändi, eli Invest EU, pitää tämän neuvontakeskuksen allaan. Tämä helpottaa edunsaajien asemaa, helpottaa toimintaa ja vähemmällä saadaan enemmän aikaiseksi pienemmillä voimavaroilla. Näin voimavaroja yhdistämällä voimme saada 15 prosentin investointikasvun aikaiseksi. Ja Investi EU antaa myöskin mahdollisuuden juhealle ja helpolle lainoitukselle. Kun aikaisemmin horisontti tai muita välineitä on käytetty hyväksi, niin jatkossa käytetään yhtä ainokaista raportointijärjestelmää useamman sijaan. Tämä on keskeinen uudistus ja EU, Invest EU tulee olemaan politiikka perusteinen ja ottaa huomioon tämänhetkisen investointihalukkuuden. Volyymit ovat tärkeitä, mutta politiikka vielä tärkeämpi. Esirin tarkoituksena oli saada volyymia aikaiseksi ja saada kriisin jälkeen nopeasti vaje kurottua umpeen, mutta Invest EU tulee keskittymään juuri näihin keskeisimpiin haastaviin tehtäviimme. Ja tässä keskitymme neljään osa-alueeseen. Ensinnäkin kestävään infrastruktuuriin, sitten tutkimus, innovointi sitten PK-yritykset ja neljänneeksi sosiaaliset investoinnit ja osaaminen. Tämä rahasto antaa myöskin mahdollisuuden jäsenvaltioille keskittyä investointitoiminnassaan eri, eri näisiin osa-alueisiin ja jäsenvaltiot voivat osallistua myöskin kohesiorahastovaroin 5 prosentin maksimimäärällä tähän Invest EUn toimintaan. Kolmas keskeinen elementti, jonka haluan ottaa esille, on se, että Invest EU perustuu siihen asiantuntemukseen, jota eri kumppaneilla on tarjolla. Keskeisimmät kumppanit ovat EIB-ryhmä, e EIB eli pankki, tulee osallistumaan 75 prosentin osuudella, mutta komissio on sitä mieltä, että erityisalat voisivat hyötyä siitä, että otetaan uusia kumppaneita mukaan, kuten EBRD, Euroopan neuvoston pankki ja muut investointipankit. Tarkoituksena ottaa huomioon ruohonjuuritason asiantuntemus, jotta saadaan vielä kattavampi järjestelmä aikaiseksi ja jotta voidaan vielä useampia hankkeita tukea. Näin voidaan innovointia, innovointia. Ja mitä taas tulee tavoitteisiin, ensinnäkin Tässä tehdään suoraa yhteistyötä edunsaajien suhteen ja komissio katsoo, että toimitaanko tässä EUn poliittisten suuntaviivojen mukaisesti. Tämän jälkeen projekti tai hanke hakemus täytetään. Riippumattomat markkina-asiantuntijat päättävät sitten jatkosta. Tämä on erittäin tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että yksityinen sektori on täysillä mukana. Invest EU tietenkin hyödyntää tai perustaa toimensa juuri ESIR 2.0 periaatteeseen Kolmas yhtenäväisyys on se, että meillä tulee olemaan myöskin neuvo, yksi yhtenäinen neuvontakeskus ja yhteyspiste. Tämä keskus korvaa ikään kuin 13 nykyistä keskusta ja se tulee olemaan se ainokainen yhteyspiste kaikenlaisten kysymysten osalta. Portaali taas tulee olemaan taas paljon ö, proaktiivisempi. Eli sitä kautta tarkistetaan nämä hankkeet toimijoiden kautta. Hyvät edustajat, Yhteenvedonomaisesti haluaisin korostaa seuraava, seuraavia seikkoja. Eli me lähdemme liikkeelle Euroopan investointiohjelmasta ja komission ja Euroopan parlamentin nykyisestä yhteistyöstä, mutta me otamme huomioon myöskin, mitä olemme ohjelmakaudesta oppineet. Kyse on ikään kuin räätälöidystä lähestymistavasta, jotta asetettuihin keskeisimpiin tavoitteisiin voidaan päästä. Koko järjestelmä yksinkertaistuu, meillä on yksi väline ja yksi säännöstö, eikä useampien kilpailevien ja päällekkäisten järjestelmien säännöstä. Tämä on avoin, osallistava järjestelmä, jossa huomioidaan EB-ryhmän asiantuntemus sekä muiden kumppaneiden asiantuntemus. Näin maantieteellinen ulottuvuus paranee entisestään. Tämän verran halusin kertoa teille, hyvät kollegat, minä toivon, että yhteistyömme sujuu yhtä mallikkaasti kuin tähänkin asti, koska näinkin on yhteistyön kautta saatu erittäin hyviä tuloksia aikaiseksi. Ja tässä yhteydessä viittaan juuri yhteistyöhömme Esirin tiimoilta. Kiitoksia. Kiitoksia herra varapuheenjohtaja tästä hankkeen esittelystä. Tässä tulee lisää mahdollisuuksia ja yksinkertaistetaan prosesseja. Nyt on vuorossa varjo esittelijät, kukin esitteli saa viisi minuuttia aikaa ja varapuheenjohtaja heti näiden puheenvuorojen jälkeen te voitte antaa vastauksenne ja sitten annamme siis tuossa vaiheessa varjoesittelijöille esittelyn jälkeen kahdeksi minuutiksi puheenvuoron kullekin ja sitten herra varapuheenjohtaja, voitte vastata näihin eh, kommentteihin kunkin kommentin jälkeen, jotta tästä tulisi elävämpää. Ja Jose Manuel Fernandez saa puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja, kiitos, että tämä yhteiskokous voidaan pitää. Tässä jatketaan sitä menestystä, joka, josta olemme kanssa myös aikaisemmalla yhteistyöllä. Ja kiitos myös komission varapuheenjohtajalle Toivottavasti tästäkin työstä tulee sellainen menestys EUlle kuin, ja EUn kansalaisille ja taloudelle kuin mitä aikaisemminkin on nähty. Haluaisin tässä painottaa sanaa täydentävyys. Esirissä ja Esir kakkosessa puhuttiin pelkästään täydentävyydestä, jos tässä nähtäväksi jää, Pidetäänkö kiinni täydentävyyden kriteeristä? Siitä haluaisin kysyä komission kantaa. Mikä siis on tämän täydentävyyden tarpeellisuus? No tämä antaa kaikki joustavuutta, mutta myös varmuutta ja ennakoitavuutta. Mm, mitä komissio aikoo tehdä, jotta jossa, jotta sillä on tietty harkintavalta ja jotta voi, se voi siirtää tietyn prosenttiosuuden yhdestä rahoitusvälineestä toiseen. Tarvitaan joustavuutta kyllä, mutta me tarvitsemme myös ennakoitavuutta. Me olemme aina myös korostaneet, että tarvitaan myös alueellista kohesiota. No tietysti tämä rahasto ei ole mikään aluepolitiikan rahasto, mutta se ei myöskään voi olla ristiriidassa kohesiopolitiikan kanssa. Ja, sille, ja sitten haluaisin kysyä tästä alueellisesta ja temaattisesta keskittymästä, Mitä, minkälaisia komis, su, suunnitelmia komissiolla on tämän maantieteellisen jakautumisen suhteen? Tämän jakautumisen pitäisi olla tietysti tasapainoista alueiden välillä. Totta kai on kilpailua ja myös keskittämistä. Mutta pitää myös osata neuvoa ja toivon, että nämä neuvontakeskukset täyttävät tämän tavoitteen. Vielä yksi asia. Nimittäin nämä takuut ja kansalliset kehityspankit – mikä on EIPn osuus takuudesta ja mikä osuus sitten taas on näillä kansallisilla kehityspankeilla tai kansallisilla kehitysrahastoilla. Ja sitten vielä yksi kysymys. On olemassa paljon jäsenvaltioita, joilla ei ole tällaisia kehitysrahastoinstituutioita, ja sitten on toise, toise, toisia jäsenvaltioita, joissa nämä kehitysrahastot ovat hyvin heikkoja. Tämä tilanne pitää myös ottaa huomioon. ESIR kakkosessa naapurivaltiot pystyvät käyttämään myös takuujärjestelmää. Ja haluaisin kysyä, päteekö tämä myös tähän rahastoon? Entä sitten, miten voitaisiin tehdä sellainen suunnitelma, jossa Invest EU rahastoon voitaisiin esimerkiksi liittää tämä nykyinen nykyinen eurooppalainen kestävän kehityksen rahasto tai Afrikan erityisrahasto. 40 prosenttia rahastosta on taattu. Mikä sitten taas olisi, mitkä olisivat riittävät varat niin sanotusti? Te puhuitte moninkertaistamista ja vipuvaikutuksesta. Sen, sen määrä oli 13, tämä vipuvaikutus oli 13,7 prosenttia, ei 15 prosenttia. Miksi? Yksi asia on myönteinen, nimittäin mahdollisuus siihen, että jäsenvaltiot voivat kansallisesta rahoitusvaroistaan kohdentaa varoja suoraan Invest e ja näin mobiilista lisää investointeja. Tänään voidaan välttää se ongelma, että kaikissa jäsenvaltioissa ei ole tällaista välttämättä kehitysrahastoa tämän hoitamiseen mm, miksi tässä on kuitenkin 5 prosenttiin tämä prosenttiosuus määrätty ja miksi tämä on vapaaehtoista, miksi ei ole määrätty sitten 6 tai 7 prosenttia, se olisi myös yksi kysymys. Onko tämä 5 prosenttia oikea prosenttiosuus? Totta kai olen samaa mieltä tästä periaatteesta. Nämä 7 prosenttia, jotka kohdennetaan Invest EU-hun, ne on edelleen korvamerkitty tuolle jäsenvaltiolle ja ne, eh, näin siis jäsenvaltio voi niistä hyötyä. Eli siis niin, raha tavallaan palaa jäsenvaltiolle itselleen kaiken kaikkiaan toivon, että teemme erinomaista yhteistyötä tämän asian eteen ja toivottavasti tällä kaudella vielä saamme Invest EUn toteutettua kansalaisten hyväksi. Kiitos. Ekon. Kiitos. Ja Ekonista puheenjohtaja Roberto Gualtieri. Ähm. Kiitos. Ja kiitos varapuheenjohtaja Katainen siitä, että tulitte paikalle. Ja minäkin odotan innolla sitä, että jatkamme hyvää yhteistyötä tämän asian tiimoilta. Jos en erehdy, niin 25. kesäkuuta viime viikolla Esir täytti kolme vuotta. Eli tässä on nyt jonkun aikaa työtä tehty tämän välineen kanssa ja voin yhtyä siihen, mitä varapuheenjohtaja Katainen sanoi. Jos katsomme kaikkia niitä, jotka puhuivat siitä, että tämä väline meidät johtaisi tuhoon eikä se onnistuisi, niin he olivat väärässä. Esir on ollut menestyksellinen. Se on tuonut lisää investointeja, on tuettu pk-yrityksiä ja on todettava, että kyseessä on myönteinen tulos, joka osaltaan johtui myös siitä, että parlamentti tätä lainsäädäntöä ajoi ja sitä, että sitä on laintoja parannettu. Ja haluaisin kiittää erityisesti Jose Manuel Fernandesia ja Udo Bulmania tästä työstä. Tietysti tiedämme, että jos Esir sai liikkeelle lisää investointeja, niin kuitenkin ollaan vielä jäljessä siitä, mitä tarvittaisiin jos ajatellaan sitä kapasiteettia, mikä olisi siis tarpeen, jotta saataisiin tarpeeksi investointeja, jos otetaan huomioon tämä investointivaje, ja pitäisi parantaa myös investointien laatua täydentävyyden avulla. On tietoja siitä, että investoinnit ovat lisääntyneet, mutta kriisi kuitenkin vaikuttaa yhä infrastruktuurihankkeisiin, investoimiseen. Meillä on ongelmana se, että pitää päästä kriisiä edeltävään tilanteeseen takaisin, mutta tämän lisäksi pitää parantaa laatua niin, että voidaan huomioida uudet tarpeet ja uudet haasteet, jotka liittyvät globalisaatioon ja uudet uusi osaaminen on myös huomioitava. Sitten tässä on sosiaalinen ulottuvuus ja ympäristöhaasteet ja niin poispäin. Eli tässä mielessä pitää paikkansa, että emme voi ainoastaan nyt eh, juhlia Esirin menestystä, vaan pitää vahvistaa sitä ja laajentaa sen kattama ala. Ja siinä mielessä pidän hyvänä tätä uutta ehdotusta, että olisi yksi ainoa Invest EU-rahasto. Ja tavoitteena on se, että EU takuun vaikutuksia laintaisiin, saataisiin vaikutuksia eh, politiikkaan ja saataisiin kumppanuustaitojen käyttöön ja sitten eri eh, rahoitusvälineiden yhdistäminen. Eh, nämä ovat kaikki tärkeitä tavoitteita. Ja tekstistä näkyy myös se, että tässä takana on se työ, mitä on tähän asti tehty. Halutaan tehdä parempaa työtä, ja joitain muutoksia myös tämä parlamentti ja nämä valiokunnat ovat pyytäneet. Eli tässä mielessä pidän tätä ehdotusta tervetulleena. Tietysti paneudumme siihen vielä yksityiskohtaisemmin ja tarkastelemme kaikkia sen aspekteja seuraavassa vaiheessa mutta yleisesti ottaen voin yhtyä näihin päätavoitteisiin, erityisesti jos ajatellaan yksinkertaistamista ja virtaviivaistamista investointien osalta, kun tämä uusi yhtenäinen puitteisto perustetaan. Ja pitää myös paikkansa, että tämä ei tuo ainoastaan tehokkaampaa hallinnointia, vaan eh, myös eh, suuruusedun käyttöä ja parannetaan edun saajien osalta saatavuutta. Ja myös tämä sosiaalinen ikkuna on erityisen tärkeä, jos ajatellaan sosiaalisten oikeuksien pilari. Tarvitaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja on saatava haavoittuvaiset väestöryhmät mukaan yhteiskuntaan. Se, miten tämä täysin uusi ulottuvuus toteutuu, miten tämä uusi rahoitusväline sen mahdollistaa, jos ajatellaan esimerkiksi näitä tukiaisia. Ja sitten tämä rahoitusvälineen yhdistämisaspekti on myös tärkeä ja sitä olemme ajaneet ja tukeneet. Ja Invest EUn avaaminen muillekin kumppaneille on mielestäni hyvä asia. Ja minä haluaisin tästä kysyä varapuheenjohtaja Kataiselta, mitä vastaisitte niille, jotka ovat ehkä huolestuneita Luxemburgissa. Mennäänkö EIPn ohi? Ei te että 75 prosenttia, mutta miten siis voisitte huomioida nämä mahdolliset huolet? Ja lopuksi sanoisin, että ehkä tässä tulee parannusta, kun voidaan erottaa toisistaan – markkinoiden epäonnistuminen yhdessä maassa tai koko EUn maassa ikään kuin nämä pitäisi erikseen hoitaa. Ei nämä ovat kyllä mielestäni kolikon kaksi puolta ja Jose Manuel tässä jo kaikki olet kynst otti esille, mutta minusta tässä vielä sellainen seikka mainittava, että tämä on ehkä nyt vähän joustavampaa, kun komissio panee välittä täytäntöön. Tämä on hyvä asia, mutta jos haluamme lisää joustoa, niin on tietysti varmistettava, ei ainoastaan se, että avoimuus ja vastuuvelvollisuus toteutuu, vaan on myös tärkeää, että parlamentti voi olla mukana eh, johtamassa ja suuntaamassa tätä eh, joustoa. Eli tämä on sellainen seikka, jota meidän pitää miettiä ja työstää, mutta yleisesti ottaen me kyllä tuemme tämän eduksen taustalla oleva ajattelutapaa ja me olemme myös sitoutuneita siihen, että vaikka aika on vähän, niin tehtäisiin nopeasti töitä, niin tämä asia saataisiin loppuun vietyä ennen lainsäädännön loppua. Kiitos. Kiitos varapuheenjohtaja. Haluatteko tässä vaiheessa vastata Herle Fernandes ja Gualtieri? Certainly. Um... Kyllä. Arvoisa puheenjohtaja, ensinnäkin tähän täydentävyyteen liittyen sen osalta tilanne tulee säilymään aika lailla entisellään. Eli säännöstön mukaan lähtökohtana on se, että muiden lähteiden hyödyntäminen ei suljeta pois siksi, kun se on täydentävyydestä. Ja lisäksi meidän täytyy saada aikaiseksi poliittiset tavoitteet sitten vipuvaikutus ja yksityisen sektorin osallisuus mahdollisimman laajasti ja sitten katsoa markkinoiden tilannetta ja sellaisia hankkeita, jotka voisivat taloudellisesti toimia. Esirin ja Invest EUn välinen ero on, ero on se, että Esir oli kysyntäperusteinen, mutta nyt investeio on kysyntä- ja politiikkaperusteinen. Ja tästäpä syystä voitaisiin sanoa, että me emme katso vain ja ainoastaan määriin ja täydentävyyteen, vaan näiden lisäksi myöskin laatuun. Eli kyse on enemmänkin tällaisesta politiikkaperusteisesta lähestymistavasta. Eli kyse ei ole pienestä muutosta, muutoksesta, mutta ei myöskään mistään mullistavasta muutoksesta. Komissiohan omalta osaltaan ehdotti, että voitaisiin toteuttaa siirtoja eri ikkunoiden välillä kysynnän perusteella, niin kuin esirin osalta oli, eli me tiedämme, että kysyntä oli suurempaa PK-yritysmaailmaan liittyen, joten tällaiset siirtomahdollisuudet pitäisivät olla mahdollisia. Ja me ehdotimmekin, että 15 prosenttia koko potista voisi olla mahdollista siirtää tarpeen mukaan. Ja mitä tulee tähän alueelliseen kysymykseen, me haluamme tietenkin pitää EIPn keskeisimpänä toimijana mukana, mutta antaa myöskin muille mahdollisuuden. EIP tietenkin toimii 20, 27 jäsenvaltion osalta, mutta me haluamme tietenkin varmistaa, että alueelliset tarpeet huomioidaan vielä paremmin ja siksi halusimme myöskin aluetason ja kansallisen tason kehityspaikalla pankeille toimintamahdollisuuksia. Ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin rooli on tietenkin keskeinen, mutta kyse ei ole siitä, että lähtisimme pankin monopoliasemaa vesittämään, vaan kyse on siitä, että saamme vielä enemmän vauhtia tähän järjestelmään ja huomioida alueellisten asiantuntijoiden asiantuntemus paremmin. Kehityspankki on toki tehnyt erinomaista työtä ja 75 prosenttia voidaan käyttää, mikäli siihen nyt päädytään. Eli euromääräisesti tämä on sama kuin esirin yhteydessä. Mitä tulee sitten tähän 5 prosentin ikkunaan, jos katsomme, kuinka paljon kohesiovaroja on korvamerkitty, niin Mielestämme tämä riittää, tämä 5 prosenttia. Kuten sanottu, nämä rahat on korvamerkitty niille jäsenvaltioille, jotka haluavat käyttää kohesiovaroja investointitoiminnan virittämiseksi. Minä todellakin haluaisin, että tätä mahdollisuutta käytetään, sillä sen vipuvaikutus voi olla huomattava. se, että miten, missä määrin tämä sosiaalinen ikkuna voi tulla käytetyksi. No yksi esimerkki, joka tulee parhaiten tuntemastani maasta. Siellä on esirin kautta otettu käyttöön sosiaalisia tukirahastoja ja sitä kautta tarjotaan 2500 maahanmuuttajalle työpaikkoja. työpaikkoja yhteistyössä yksityisen julkisen sektorin kanssa ja esiriä hyödyntäen. Halusin ottaa tämän esimerkin esille siitä syystä, että tällaista ratkaisumalle ei ole kovinkaan usein käytetty. Ja tämä on kyllä hieno ratkaisumalli. Ja esirin kautta on rahoitettu terveyskeskusten ja sairaaloiden rakentamista ja muuta vastaavaa mutta toki meidän täytyy jatkossa keskittyä tähän vielä enemmän kuin tähän asti. Sitten vielä muutama huomio, mutta tuli mieleen tähän maantieteelliseen tasapainoon liittyen – että ESIR on aika laajalti toimiva. Kreikka, Viro, Bulgaria, Portugali ja Suomi poikkeuksellisesti. Ei pitäisi olla näin korkealla tässä rankinglistalla, mutta sitten vielä Espanja, Latvia, Liettua ja muut ovat hyötyneet esiristä. Vaikka se onkin ollut kysyntäperusteinen rahasto, niin sitä kautta on saatu markkinoille rahaa, kun tarve on ollut suurin. Me tarvitsemme tietenkin pakon sanelemaan delegoitua säädöstä ja meidän on nyt keskusteltava tästä vielä enemmän, mutta parlamentilla ja neuvostolla on tässä yhteydessä keskeinen rooli, eli mitkä ovat ne politiikan alan, joihin meidän tulisi Invest EUn avulla panostaa. Kiitos. Ja nyt puheenvuoron saavat varjoesittelijät. He puhuvat ryhmittäin vuorotellen kaksi minuuttia per puheenvuoroa ja varapuheenjohtaja Katanen vastaa sitten heti kahden varjoesittelijän puhuttua. Heidel Karja Saavol ensin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen. Minulla on vain kaksi minuuttia aikaa ja siksi menen aivan suoraan kysymyksiin, ainakin melkein. Kuitenkin ensin haluaisin todeta, että pidämme tätä uutta investointiohjelmaa hyvänä. On hyvä, että otetaan yhteen nämä 13 rahoitusvälinettä. Tämä on paljon yksinkertaisempaa sitten, että voidaan investoida EUn takuulla. Ja sitten kuten sanoitte, tässä voidaan tätä etua myös käyttää ja sitten nämä ikkunat ovat myös hyvä ajatus. Mutta kysymykset sitten, 4 prosenttia tämän takon rahoittamiseen. Meillä oli ensin 50 prosenttia esirissä ja sitten laskettiin 35 prosenttiin ja nyt 40 prosenttia. Miltä pohjalta tämä 40 prosenttia päätettiin. Ja sitten ilmastonmuutostavoitteet, sanotaan, että tämä on 35 prosenttia koko ohjelmasta ja 50 prosenttia kestävien infrastruktuurien osiosta, mutta tämä kestävien infrastruktuurien osio, outoa, että siitä menee vain 50 prosenttia ilmastonmuutokseen, minkäs menee loput 50 prosenttia, mikä ero tässä on, miten tämä osio käytetään. 50 prosenttia on ilmastonmuutoksen torjumiseen ja mitenkäs muut tai toinen puolisko. Ja sitten eh, edustaja Ferranes täällä jo esitti eh, kysymyksen, mutta minä haluaisin vielä palata siihen, minkälaisia määritelmiä tässä on käytetty. Tässä on paljon laajempi määritelmä kuin esirissä, jos ajatellaan niitä ohjelmia, joita rahoitettiin ja kuitenkaan ne eivät ole niin täydentäviä. Ja toivottavasti tässä ei nyt käy niin, että toistetaan vanhat virheet ja miten sitten tämä takkoon jakautuminen, teillä on näitä ikkunoita ja eh, summittaisia lukuja, miltä pohjalta te olette päättäneet, että on nämä kolme suurempaa ikkunaa ja yksi pienempi ja sitten vielä viimeinen kysymys, mitä tulee tähän neuvontakeskukseen. Yksi sen tavoitteista on se, että voidaan identifioida hankkeet, eli sen pitää olla proaktiivinen ja nykyisen esirin neuvontakeskus ei ole ollut proaktiivinen. Miten tähän halutaan parannusta? Kiitos. Merci, Eder. Kiitos, Eder. Ja sitten edustaja Karas. Hyvä varapuheenjohtaja. Kahdessa minuutissa ei ehdi paljonkaan sanoa. Minulle vain pisti silmään, että tämä uusi rakenne tulee olemaan politiikkaperusteisempi. Esir yhdessä, esir kahdessaan me huolehdimme siitä, että poliittinen vaikutusvalta on pienempi ja nyt sitä, tätä poliittista vaikutusvaltaa laajennetaan. Minulle ei ole vielä tullut selväksi, miten tässä Invest EU, onko tämä Invest EU ESIR 3.0 tai 3 plus? Entä mikä on suhde eip Komissiohan itse ei ole pankki. Kysymykseni kuului, me halusimme korkeariskisten rahoitusvälineiden mestareiden liikaan. Mikä on nyt sitten EUn lähestymistapa Miten tässä siis tämä vaikuttaa rahoituskumppaneiden valintaan ja täydentävyyteen? Entä miten, siir- miten muuttuvat näiden hankkeiden koot? Pääsemmekö siis todellakin mestarien liikaan investoinneissa ja investoimmeko todellakin tässä korkeariskisiin hankkeisiin? Ja sitten hallinto tässä, luodaanko tässä komissiossa keskitetty hallintorakenne? Meillähän on tämä neuvonta, keskus ja sitten tämä investointikomitea, miltä, millala, minkälaisia vaikutuksia tällä rakenteella olisi investointi välineen markkinaperustaisuuteen tai miten näissä hankkeissa taataan tietty objektiivisuus. Komissiohan ei ole pankki, Entä sitten yksityisen pääoman mobilisointi? Miten komissio arvioi sen osuuden, mikä tällä rahastolla saadaan mobilisoitua yksityistä pääomaa? Kiitos. Kiitos, herra varapuheenjohtaja. Thank you very much. Um, first on 40%. Kiitos. Ensinnäkin tämä 40 prosenttia. No, tämä on vähän enemmän kuin mitä esirissä oli, koska enemmän kuin esirissä nyt keskitytään sellaisen politiikkaan, jossa riski on ehkä korkeampi, esimerkiksi sosiaaliset investoinnit tai sitten siitä saatava tuottoilu niin korkea. Tämä on ikään kuin paras mahdollinen arvaus tässä vaiheessa. Emme halua liikaa innostua siitä, mitä on saavutettavissa, koska me halusimme käyttää näitä budjettitakuita vastuullisesti. Eli tässä tämä taustalla oleva logiikka. Ja sitten nämä luvut, itse asiassa minä en ehdi niitä käymään nyt läpi. Ehkä voin palata niihin myöhemmin. Minä pyrin nyt katsomaan mahdollisimman monta kysymystä. Eli miksi 50 prosenttia ainoastaan, tai miksi 50 prosenttia infrastruktuurista menee ilmastoasioihin? No siksi, että on paljon muitakin kestäviä investointeja kuin ne, joilla vähennetään hiilidioksidipäästöjä. Esimerkiksi, jos ajatellaan esimerkiksi kiertotalousinvestointeja tai veteen tehtäviä investointeja ja tällaisia, ne eivät välttämättä vähennä päästöjä ja siksi ne eivät ole suoraan liitty, Pariisin sopimukseen liittyviä, vaikka ne ovat kestäviä. Ja rautatiet ainoastaan siinä tapauksessa, että ne tulevat moottoriteiden tilalle, voivat olla ilmastotoimia, mutta jos ne ovat tulevaisuuteen orientoituneita ja kestäviä, niin on vähän vaikea vaatia, että kaikkien investointien pitäisi vähentää päästöjä. ja miksi takut on tällä tavalla raettu. Kestävät infrastruktuurit 11 miljardia ja 11,25 toisia 11 myös näin sosiaalisiin seikkoina. Tässä on historiallista taustatietoa. Me olemme siis laskeneet, kuinka paljon varoja on aikaisemmin käytetty ja varattu. Ja nyt sitten mietitään olemassa olevien välineiden yhteen laskemista, mutta täällä on jonkun verran täyttä täydennetty esimerkiksi sosiaalisella alalla. Tässä on tapahtunut jopa kaksinkertaistamista. Jos ajatellaan sitten, mitä edustaja Karas sanoi poliittista vaikutusvallasta. Meidän mielestämme ei pidä hankkeiden valinnassa lisätä poliittista vaikutusta. Se on yhtä riippumatonta jatkossakin kuin esirin kanssa. Mutta ne suuntaviivat, jotka koskevat rahan jakamista, ovat poliittisten linjan mukaisia. Esirissä mainittiin eri aloja, mutta se ei ollut niinkään politiikan aloihin suuntautunut, vaan lähti liikkeelle pikemminkin määrällisistä seikoista, mutta sitten tärkeitä kysymyksiä. Eli tämä kysymys, josta aikaisin parlamentin kanssa päätettiin, on, että hankkeiden valintavaiheessa ei voi olla poliittista vaikutusvaltaa. Tämä on toiminut hyvin ja tämä on johtanut siihen, että ollaan myös saatu eh, paljon investointeja yksityiseltä sektorilta, koska poliittista vaikutusta ei ole ja näin pitää olla jatkossakin. Tämä ei ole mikään ESIR 3.0 siksi, että suuntautuminen on vähän uudenlainen, mutta tämä eh, perustekninen infrastruktuuri on kuitenkin jatkossakin samanlaista tai ainakin melkein samanlaista ja sitten meidän suhteemme investointipankkiin. No se on hyvä, mutta on myönnettävä, että EIP ei ole samaa mieltä kaikista Invest EUn ulottuvuuksista, jotkut eivät pidä siitä, että monopoliasema on menetetty. Tämän mainitsin siksi, että tästä olette jo kuulleet ja kuulette lisää. Mutta haluan kuitenkin sanoa, että meidän pitää varmistaa, että kaikki Euroopan kolkat ja pienemmätkin hankkeet voivat saada eu tankkeista hyötyä. Siksi tarvitsemme eh, lisää kumppaneita. Ei, ei. kaikkia pidä tehdä, eikä sen pidäkään tehdä. Joskus ei BRD tai kansalliset tai alueelliset eh, kehityspankit voivat olla mm, joustavampia. On parempi ehkä toimia tuolla tasolla kuin EiPen kautta. Ja sitten on joitain muitakin huolia, jotka liittyvät hallinnointiin, mutta me kyllä EIPen kanssa hyvin avoimesti puhumme ja tästä on hyötyä varmasti loppujen lopuksi kaikille. Komissio ei ole pankki eikä se voi olla pankki. Ja kaikki täytyy täntöönpanotahot, kuten EIP tai KSDPO tai muut vastaavat, niiden pitää hoitaa tämä due diligence-arviointi. Ja komissio varmistaa sen, että tämä on meidän poliittisten tavoitteiden mukaista ja EU-lainsäädännön mukaista, mutta sitten tämä due diligence-tarkastelu ja lopullinen investointipäätös, sen tekevät e, täytäntöönpanevat tahot, niin kuin tässäkin vaiheessa. Ja sitten nämä neuvontakeskukset ja proaktiivisuus. Meidän pitää varmistaa, että meidän täytäntöönpano kumppanimme toivottavasti jatkossa toimivat olemaan, tulevat olemaan proaktiivisempia kuin EIP ja näin pääsemme varmasti sitä lisäämään. Kiitos. Kiitos. En nyt nähnyt täällä ECRn esittelijöitä, joten siirrymme seuraavaksi seuraavaan poliittiseen ryhmään Aldeen Senkään kollegoita ei kuitenkaan ole paikalla, joten puheenvuoron saa edustaja Mullis. Kirja Katainen. Kiitos. Hyvä herra Katainen. Mainitsitte monia näistä myönteisistä seikoista, joita nähtiin Esirin puitteissa ja näitä kokemuksia käytetään Invest EU:ssa. Minulla olisi kysymys Onko meillä mitään kielteisiä kokemuksia tullut esiristä? Mikä on esimerkiksi teidän mielikuvanne? Esimerkiksi hyvin kalliita moottoriteitä rahoitettiin Saksassa ja Alankomaissa ilman mitään ilmeistä syytä, ja kollega Van Nistelrooy, joka on hollantilainen, sanoi, että me, mehän emme ole luoneet esiriä, jotta, luoneet esiriä, jotta voimme kalliita teitä rahoittaa esimerkiksi Hollannissa. Puutun tähän asiaan, koska meidän pitää myös oppia näistä kielteisistä kokemuksista, jotta voimme nähdä, miten saamme tehokkaasti, tehokkaasti investointua sellaisissa, sellaisilla alueilla, joissa on esimerkiksi korkea työttömyys ja huono taloustilanne. Minulla olisi vielä toinenkin kysymys. E, en näe missään tässä sosiaalisia indikaattoreita mainittuna siis sosiaalisia indikaattoreita, joita käytettäisiin päät- sijoituspäätösten tekemisessä, esimerkiksi työttömyysluvut tai naisten osuus työmarkkinoilla, voitaisiinko käyttää siis tällaisia sosiaalisia indikaattoreita ja kriteereitä. Ja sitten vielä yksi kysymys. On sellaisia yrityksiä olemassa, jotka ovat saaneet rangaistuksia tai sakkoja, koska ne ovat harjoittaneet veronkiertoa. Tällaiset yritykset, jotka ovat siis vältelleet veronmaksua ja jotka ovat harjoittaneet laitonta toimintaa, suljetaanko ne ulos tällaisista investoinneista ja rahaston käytöstä? Kiitos. Thank you. Um, Marco. Kiitos. Seuraavaksi Marko Valli. Il vicepresidente Katainen. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset varapuheenjohtaja Kataiselle tästä esityksestänne. Menneenä vuosina suhtauduimme aika lailla kriittisesti esiriin, koska uskoimme, että tällainen väline voi kylläkin lisätä kysyntää, jota todellakin kaivattiin, mutta esirsäännöt olivat aika lailla tiukat Olimme todellakin tyytyväisiä siihen, että Esir 1 on siirrytty 2.0-versioon. Näin otettiin huomioon sosiaalinen ja ympäristöllinen ulottuvuus. Ja nyt meille on syntynyt sellainen vaikutelma, että tämä 650 miljardia euroa voi olla vaikutukseltaan erilainen, koska sitä käytetään seitsemän vuoden aikana, mutta kyse on 27 valtiosta, joten maakohtainen osuus on aika lailla pieni. Mutta mainitsitte kyllä mielenkiintoisen seikan. Totesitte Invest EUn takuusta puhuttaessa siitä, että jäsenvaltiot – voivat hyödyntää kolmen an luokitusta ja käyttää näitä rahoja Ehkä Ehkäpä voisitte kertoa tästä enemmän. Yritän nimittäin nyt ymmärtää, että mistä on kyse ja voitaisiinko tätä tukea. Tämä olisi aivan uudenlainen lähestymistapa jäsenvaltioita tuettaessa. Kiitos. Sitten Catch the Eye-menettely, eli menettely ilman puhujien luetteloa. Herra Sarvamaa ensiksi. <clears throat> Thank you, Chair. Sorry. Kiitos puheenjohtaja. Niin anteeksi, pyydän anteeksi. Komission jäsen voi ensiksi vastata ja sitten jatkamme puhujaluetteloa. Ensiksi siis komission jäsen Katainen ja sitten Catch the Eye-menettely. Um. Ähm. Kiitos paljon. Ensinnäkin nämä kalliit moottoritiet. En tiedä kalliudesta, mutta joka tapauksessa komissio ehdotti melko tiukkoja sääntöjä ESIR 2.0 rahaston varojen käytölle moottoriteiden rahoittamiseen, sillä emme nähneet siinä sinänsä järkeä oli tiettyjä poikkeuksia esimerkiksi kohesiomaat tai yhteydet kohesiomaiden ja muiden jäsenvaltioiden välillä. Meidän ehdotuksemme ei mennyt sellaisena sellaisenaan läpi yhteislainsäätäjien muutosten takia, mutta ESIR ei sinänsä ole kyllä väline, jolla tällaisiin hankkeisiin laitettaisiin rahaa mahdolliset kielteiset kokemukset esirahastosta? No mainitsisin yhden potentiaalisen riskin, joka on tullut esille. Tämä riski liittyy täydentävyyteen, eli siihen, että saatetaan sysätä syrjään yksityiset sijoitukset. Meidän pitää todella olla huolellisia, että emme syrjäytä yksityisiä investointeja. Eli meidän ei ole järkeä käyttää veronmaksajien varoja sellaisiin investointeihin, joissa, investointeihin, jotka voitaisiin hoitaa myös yksityisillä varoilla. Meidän pitää tämä riski ottaa kyllä huomioon. Ne yritykset, joilla on ollut ongelmia oikeusjärjestelmän kanssa, ne joutuvat mustalle listalle joten hyvin otatte tämän kyllä esille tämän aspektin. jäsenvaltioiden osio tässä Invest EU-rahastossa. Kiitos, että palasitte tähän asiaan, sillä tämä on uutuus siinä mielessä, että jäsenvaltiot voivat vapaaehtoisesti, jos ne niin toivovat, siirtää maksimissaan 5 prosenttia kohesiovaroista johonkin tästä, näistä e-, Invest EUn osioista, esimerkiksi sosiaali, sosiaaliset investoinnit ja osaaminen. Sanotaanpa vaikka, että jotkut jäsenvaltiot äh, haluaisivat kohdentaa varoja tähän sosiaaliset investoinnit ja osaaminen osioon, niin nämä jäsenvaltiot voisivat käyttää Invest EUn vipuvaikutusta näihin tarkoituksiin omassa jäsenvaltiossaan. Jos se niin, että näitä rahoja ei näiden seitsemän vuoden aikana käytettäisi tässä jäsenvaltiossa, nämä varat palautuisivat takaisin jäsenvaltiolle itselleen. Eli on monia etuja. Ensinnäkin voidaan hyötyä EUn kolmen an korkeasta luottoluokituksesta, eli vipuvaikutus on paljon korkeampi kuin monissa jäsenvaltioissa. Lisäksi voidaan näin tällä käyttää katalysaattorina mobilisoimaan yksityisiä investointeja, joten me toivomme, että yhteislainsäätäjät vievät tätä eteenpäin, sillä tämä väline voisi toimia hyvin monissa jäsenvaltioissa. Sitten sosiaaliset vaikutukset tämä on nimenomaisesti mainittu tässä sosiaaliset investoinnit osiossa. Siellä on tällaisia sosiaalisia kriteerejä olemassa. Kiitos. Um, thank you. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Sarvamaa. Well, first of all, uh, I... Paljon kiitoksia alkuun. Haluan todellakin kiittää komissiota ja varapuheenjohtaja Kataista siitä, että olette kaikin voimin pyrkineet vahvistamaan jotain jo olemassa olevaa, vaikkakin olemassa oleva järjestelmä on epäilty ja kritisoitu. Mutta minä olen ollut etuoikeutettu vuodessani olla kolmikantaneuvotteluvaiheessa mukana muovaamassa esir 2.0. Ja mielestäni tämä on kyllä hyvä yritys parantaa jo hyvää. Pari kriittistä huomiota kuitenkin, jotta järjestelmä olisi entistä parempi. Ensimmäinen liittyy seuraavaan. Horisontin peilaten, eli että rahaa viedään siitä, varsinkin kun puhutaan perustutkimuksesta. Miten aiotte tähän huolenaiheeseen tarttua? Ja kuten kollega Karas totesi, että onko tämä politiikkapainotteinen, mutta ei siten, että hankkeiden taloudellinen ö, elinkelpoisuus voisi kärsiä sitä kautta. Kiitoksia. Muchas gracias. Kiitos puheenjohtaja. Hyvin nopeasti minusta sekä ESIR 1 että 2 aloitettiin tällä kaudella koska haluttiin tähän investointivajeeseen puuttua, joka oli kriisin synnyttämä euroalueella ja moni oli sitä mieltä, että tarvittiin syklin väline, jota pienellä julkisella tuolla voitaisiin lisätä sisäistä kysyntää tässä kriisissä, mutta lopulta vaikuttaa kuitenkin siltä, että nämä välineet oikeuttavat itse itsensä. Onko tässä jotain syklien vastaisuutta vielä jäljellä tässä eh, ehdotuksissanne. Tietysti olette oikeassa, että tällaista tarvitaan, mutta jos EU tarvitsee lisää rahoitusta, että voidaan rahoittaa lisää kohesiopolitiikkaa ja liikennettä ja infrastruktuuria, eikö olisi parempi, jos annettaisiin enemmän varoja EUn budjettiin tai enemmän rahaa investointipankille. Tarvitaan syklen vastainen väline ja en tiedä, kunnes tällainen asetus saadaan nyt valmiiksi, jonka vasta aloitetaan, ei meidän pitäisi menettää kuitenkaan näitä mahdollisuuksia, mitä tämä väline meille antoi ja siksi kannattaisi ehkä ajatella näiden hankkeiden vipun vaikutusta ja huomioida myös tämä investointivaje. Meidän ei pidä unohtaa tätä tärkeää osiota. Kiitos. Mr. Van Nisseroy. Thank you very much for... Kiitos paljon tästä tilaisuudesta. Minä kuulun alueellisen äh, aluekehitysvaliokuntaan ja tietysti me annamme sieltä valiokunnasta myös lausunnon, mutta haluaisin nyt katsoa tätä hieman tarkemmin. Tällä viikolla me, me sovimme tästä omnibuspaketista. Omnibuspaketissa olemme myös tarkastelleet tällaisia välineitä kuten ESIR ja nyt tämä Invest EU siellä olemme muotoilleet asian niin, että rahat, jotka ovat jäsenvaltioiden osiossa, niitä ei tarvitse siirtää EUn tasolle, jotta niitä käytettäisiin välineissä, kuten ESIR tai Invest EU. Kysymys kuuluu, kuten sanoitte, no, rahat siirtyvät eu tasolle ja jos sitten niitä ei käytetä, niin ne palautuvat takaisin. Joten kysymys kuuluu, voitaisiinko tehdä suorempaa yhteistyötä kansallisen, kansallisten kehityspankkien kansallisten pankkien kanssa. Esimerkiksi Alankomaissa meillä on nyt Invest NL, NL Miksi pitää ensiksi varat sieltä EU-tasolle, kun voitaisiin suoraan varat kanavoida kansallisten kehityspankkien kautta? Eli kysymys kuuluu, onko, onko tarpeellista siirtää näitä 5 prosentin varoja, kansallisia varoja. Kyllä minä tästä olen samaa mieltä sinällään, mutta tämä on tekninen kysymys. Onko tämä todella tarpeellista? Kiitos, varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Kiitos. Ensiksi tämä horisontti-asia. Kiitos edustaja Sarvamaa siitä, että tästä puhuitte. Sillä olen kuullut, että jotkut pelkävät sitä, että sieltä komissio taas vie varoja, mutta näin ei kuitenkaan ole. Kaikki voivat huokasta helpotuksesta, koska emme ole tehneet sen enempää kuin, että olemme ottaneet yhteen saadaan vaikka tutkimusta ja kehitystä, niin olemme panneet yhteen olemassa olevat Horisont 2020 rahoitusvälineet. Ne ovat Invest EUssa mukana, ne on korvan merkitty nimenomaan tutkimukselle ja kehitykselle. Ja kun ne on laitettu yhteen, niin voidaan lisätä investointia tutkimus eh, tai innovointi- ja tutkimus rahoitusta. Tämä ei ole perustutkimukseen mennyt 2020 horisontissakaan, sillä tätä rahoitetaan eh, tuin, ei voida ottaa lainoja, että palkkoja maksettaisiin. Mutta Fin Equity ja muut ovat rahoittaneet saman tyyppisiä tai tämän tyyppisiä rahoitushankkeita. Eli tämä perusajatus tässä pysyy yllä, paitsi että volyymi kasvaa. Mittakaava etu mahdollistaa sen, että voidaan rahoittaa lisää tutkimushankkeita ja myös PKI kona mahdollistaa sen, että innovatiivisten hankkeiden vahvuus lisääntyy ja poliittista puuttumista ei tule hanke valintaan olemaan. Tämä on toiminut hyvin näin ja yksityinen sektori on esirin voinut tällä tavoin sijoittaa. Emmekä halua tuota sellaista esirin osaa, joka on toiminut hyvin tähänkin asti. Ja sitten jos ajattelemme esiriä ja sen vastasyklisyyttä, Eli toteutuuko tämä myös Invest EUssa? No kyllä ja ei. Ei siinä mielessä, että jos halutaan todellakin suhdanteita tasata, niin sitten meidän pitäisi vähentää investointeja, koska investoinnit lisääntyvät. Mutta koska tiedämme, että on poliittisia tarpeita, esimerkiksi ilmastonmuutoksen puuttuminen tai että tarvitaan sosiaalista infrastruktuuria tai osaamisen lisäämistä tai innovaatiota ja tutkimusta ja kehitystä. No tästä syystä Invest EU ei ole ainoastaan vastasyklinen ohjelma, vaan se on poliittisempi. Ei tämä mikään ongelma ole. Mielestäni siis, koska täydentävyys on yhä tärkeässä asemassa, ei haluta yksityisiä investointeja sieltä pelottaa pois ja tämä tulee lisäksi jäsenvaltioiden toimiin. Ja sitten kohesiovarat, te otitte esille tämän eh, vertauksen, että pitäisi EIPn eh, pääomapohja kasvattaa, antaa niiden tehdä lisää niin, että lisätään EU-budjettia ja voidaan saada lisää eh, resursseja kohesion rahaston kautta, mutta Invest EUn ja kahden muun hallituksen väliset erot ovat sellaista, eh, kohesiovarat ovat tukiaisia ja jos eh, investoidaan yksi miljoona, niin se, vasta, mm, se on sitten yksi miljoona, mutta jos sitten pääomana sijoittaa miljoonan, niin siitä saa suurman vipuvaikutuksen. Tarvitaan molempia, tarvitaan tukiaisia ja rahoitusvälineitä erityisesti, jotta saataisiin eh, mukaan mahdollisimman paljon julkista ja yksityistä rahaa tukeiset eivät riitä, jos halutaan mahdollisimman hyviä lopputuloksia, jos ajatellaan EIPen pääomittamista, niin se on tietysti EIPen omistajien päätettävissä, halutaanko eh, pääomittamista jatkaa pidemmälle, mutta tässä tältä osin Invest EU tuo lisää arvoa, koska se avaa takia myös muille, ei ainoastaan EIPlle. Ja joskus kansalliset ja alueiset Eh, kehityspankit ovat varansa asemassa, niin pystyvät tekemään sen työn, mitä ei, ei kykene tai halua tehdä, ja siksi lisäarvo tulee tuolta suunnalta. Ja tämä kansallinen kirikuori, no se on eh, valinnan varainen asia, eli kansalliset kehityspankit voivat rahoittaa niin paljon kuin haluavat ja niin paljon kuin kotima haluaa tehdä, mutta tämä on siis vain mm, yksi mahdollisuus ja vaihtoehto. Ja monessa tapauksessa AA-luokitus kyllä sillä on suuri vaikutus ei aina, mutta useassa tapauksessa kyllä näin on. Ja me tietysti haluamme myös edistää sitä, että jäsenvaltiot tarkastelisivat sitä, mitä voidaan luoda takuilla ja verrattuna mm, perinteiseen tukiaisjärjestelmään, niin kuin kohesiovarat. Kiitos. Tämä on ollut oikein hyödyllinen ja kiinnostava keskustelu. Meillä on nyt hyvä pohja aloittaa lainsäädäntötyömme. Yritämme edetä tässä työssä mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Haluaisin kiittää varapuheenjohtaja Kataista ja kollegoita. Kiitos tästä keskustelusta ja kiitos hyvistä, hyvästä, tästä hyvästä ehdotuksesta. Odotamme innolla hedelmällistä yhteistyötä tässä lainsäädäntöasiassa. Haluaisitko sinä, Charles, lisätä jotain? Toivottaisin kaikille hyvää iltaa. Ja kiittäisin, että tulitte tänne paikalle. Kiitos, herra Tämä uusi vipu varmasti kehittää koko Euroopan unionia.